tämä sopimus on saatu aikaiseksi, se avaa hieman paremmin eh, liikennettä sinne suuntaan. Keskustelu päättyy. Äänestämme kello 11.30. Esityslistalla seuraavana aivan toisenlainen aihe. Edustaja Balsaanin mietintö vuoden 2012 talousarvovalmistelu. valmistelu annan hieman aikaa komission jäsenelle paikoillensa. Puheenvuoron alkuun saa esittelijä edustaja Panzani, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Il documento che oggi al nostro esame non è soltanto un documento. Mietintö, jota käsittelemme tänään, ei sisällä pelkästään prioriteettiamme seuraavalle budjetille. Se on myös strateginen asiakirja, jossa katsotaan Euroopan parlamentin uutta roolia, joka sillä täytyy olla nyt, kun on laajempaa talouden hallinnointia. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun on Euroopan ohjausjakso. Se, tämä oli tarkoituksella, että saataisiin mahdollisimman paljon koordinaatio EU-budjetin ja jäsenvaltioiden budjettien välillä. Tällä pyritään parempiin synergioihin ja parempaan täydentävyyteen. Ja kaikki tämä tarkoittaa itse asiassa yhtä asiaa, lähentymistä. Tuetaan lähentymistä jäsenvaltioiden budjettien välillä, jotta ne voidaan asettaa sapusointuun EUn budjetin tavoitteiden kanssa. Ja EUn tavoitteet voivat olla ne, jotka ovat 2020-strategiassa, joka on suuri kunnianhimoinen strategia, jossa on viisi tärkeää tavoitetta ja seitsemän otsaketta. Ne ovat tärkeitä, suuria tavoitteita, mutta ne ovat hyvin myös erityislaatuisia. Ensimmäinen tavoite on erityisen tärkeä. Siinä on kyse siitä, että rakennetaan Eurooppaa, jossa on parempi työllisyys, paremmanlaatuista työllisyyttä oikeanlaisilla investointeilla. Joten ei pidä tuhlata aikaa, koska strategia täytyy panna toimeen nyt. Meidän täytyy alkaa ensin työ tämän äh, työllisyyden tavoitteen kanssa, paremmanlaatuisen työllisyyden kanssa. Se on kiireellistä. Alamme määritellä dimensioita 2020 strategiassa välittömästi ja miten, että miten se sopii budjettiimme. Jotta tämä voidaan tehdä, niin kaksi fundamentaalista asiaa ovat tarpeen. Tarvitaan suunnitelmia ja täytyy katsoa tulevaisuutta kohti. Ohjelmointi tarkoittaa sitä, että ei ole pelkästään matemaattista lähestymistapaa budjettiin. Leikkauksissa ei ole järkeä. Täytyy katsoa ohjelmia kussakin otsakkeessa ja ohjelmat, jotka auttavat 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Katsominen tulevaisuuteen tarkoittaa sitä, että täytyy kiinnittää täysi huomio eh, maksusitoumuksiin, ei pelkästään maksumäärärahoihin. Sitoumuksia voidaan käyttää tulevaisuuden rakentamiseen kestävää rahoitustulevaisuutta unionillemme. Ja sitten joustavuus on myös tärkeää. Olemme ohjelmointikauden lopussa nyt ja budjetti on siis hyvin tärkeä. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että heti alusta alkaen katsotaan kaikkia joustavuusvälineitä, joita meillä on käytössä. Ne ovat kaikki olennaisia, ne ovat välttämättömiä tälle budjetille, jonka kanssa teemme työtä nyt. Jos haluamme, että budjetti ole pelkästään elinkelpoinen, että voidaan ottaa ensimmäiset askeleet 2020 strategian toteuttamisessa, jos ei aleta sitä työtä nyt, niin silloin siinä epäonnistutaan, kuten aiemmat strategiat. Haluamme, että tästä tulee tehokas ja hyödyllinen budjetti. Olen vakuuttunut, että nämä kaikki päätavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos rakennamme yhdessä askel askeleelta kärsivällisesti uutta toimielinten välistä yhteistyötä ja siihen liittyvää ilmapiiriä. Se on yksi suurimmista haasteista Lissabonin sopimuksessa eh, toimielinten välinen yhteistyö. Siitä puhutaan aika huolettomasti täällä. Toimielinten välinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että luodaan ilmapiiri, jossa on yhtäläiset toimintaolosuhteet, että olemme yhtäläisiä kumppaneita. Budjetti ei ole pelkästään strateginen väline, se on yksi todellisimmista välineistä, joita meillä on tulevaisuuteen rakentamiseksi. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Mrs. President, Mrs. Rapporteur, I welcome. Niin puhemies, hyvä esittelijä. Pidän hyvänä parlamentin kantaa vuoden 2012 budjetin prioriteeteista, niin kuin ne heijastuvat ehdotusta suuntaviivoista. Komissio aloitteoikeutensa mukaisesti tietysti ottaa huomioon parlamentin suuntaviivat ja myös neuvoston suuntaviivat – mutta toisaalta meidän pitää ottaa huomioon myöskin viimeisimmät tiedot, joita tulee 27 jäsenvaltiosta, huolellisesti arvioida näitä, jotta voimme äh, saada sen esille esityksessä, joka tulee 27. huhtikuuta. Tämä on nyt toinen koe vuotuiselle menettelylle Lissabonin sopimuksen mukaisesti, ja puitteet ovat äh, budjettikurin puitteet ja me toimimme vastuullisella tavalla näissä puitteissa. Toisaalta täytyy ottaa huomioon, täytyy reagoida rahoituksellisiin sitoumuksiin, joita EUlla on, mutta toisaalta myös ottaa huomioon tiukkuuden periaate jäsenvaltiossa. Kukaan ei voi kiistää sitä, että tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ponnistelut saada aikaan budjetti, joka perustuu tiukan budjetoinnin, terveen budjetoinnin perustalle ja sääntöjä katsoen on äärimmäisen tärkeää. Mutta meidän täytyy myös käyttää välineitä jo, niin, että voimme auttaa Eurooppaa kriisin jälkeisessä tilanteessa. Ja tästä syystä minä haluan muistuttaa eroista kansallisen budjettien ja Euroopan budjetin välillä. Kansallisissa budjeteissa on kysymys pitkälti sosiaalisista siirroista, kulutuksesta. Euroopan budjetissa on kysymys investoinnista, jolla on multiplikaattoritekijä, joiden kautta pyritään samaan aikaan työpaikkoja. Ei ole terveitä budjettia maksaa sitoumuksia, joita on lyöty lukkoon aiempina vuosina, joten täytyy pyrkiä muokkaamaan lopullista luonnostusta vuodelle 2012. Komission puheenjohtajan kirjeessä, mikä on selkeästi noussut esille Eurova Baltsanin esityksessä, meidän täytyy varmistaa riittävä rahoitus menoille 2020 strategian puitteissa. Meidän täytyy koordinoida kansallisten ja eurooppalaisen budjetin toimet. Mutta meidän pitää olla äärimmäisen tiukkoja silloin, kun on kysymys hallinnollisista kustannuksista, jotka liittyvät komission sitoumuksiin siihen, että, että kasvuhallinnossa olisi alle yksi prosenttia, mutta säästettäisiin niin myös konferensseissa, informaatioteknologiassa ja muillakin alueilla. Ottaen huomioon se, mitä tapahtui viime vuonna ja kokemukset, joita on saatu vuotuisesta menettelystä 2000-2011, me ilmaisemme toivoa siitä, että nyt tulee sujuvampi prosessi, joka perustuu vuoden 2011 kokemuksille. Joten odotan mielenkiinnolla ensimmäistä kokousta, joka on 30. maaliskuuta kolmikantaneuvottelu ja sen jälkeen pystymme esittelemään talousarvion luonnokselle 2012. Nyt ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustajalla Via, kaksi minuuttia. EPP, olkaa hyvä arvoisa puhemies komission jäsen hyvät kollegat suuntaviivat joista me valmistaudumme äänestämään liittyvät budjetin valmisteluun vuodelle kaksituhatta kaksitoista epp on alusta saakka ilmaissut tukensa alustavalle asiakirjalle joka on ensimmäinen vaihe tässä menettelyssä. tämä asiakirja on esitelty komissiolle ja myös neuvostolle. Tarkoitus on laajentaa prioriteettipolitiikkojen alaa ja tietyt vahvat prioriteetit tietysti tässä nostetaan esille, jotka ovat helposti tunnistettavissa ja ne tuovat esille kehittämisen, kasvun Euroopassa, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan. Nämä ovat niitä politiikan aloja, joita meidän täytyy kehittää Euroopan unionin tulevaisuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi me olemme korostaneet vastuullisuuden periaatetta, niin kuin hetki sitten komission jäsen Lewandowski korosti. Tämä on ydinkysymys budjetissa 2012. Unionin on otettava myös budjetissa vastuullinen asenne. Kriisin takia enemmän kuin koskaan aikaisemmin meidän on käyttäydyttävä vastuullisesti. Lopuksi katson, että on tarpeen viitata myös Pohjois-Afrikan viimeaikaisiin tapahtumiin. Meidän täytyy katsoa keskipitkällä aikavälillä tilannetta. Me emme voi tietää, mihin tilanne tästä kehittyy. Mitä tulee tekni, tekniseen toteutukseen ja äänestykseen, kom, valiokunnan teksti on sellainen, että olemme hyvin huolestuneita eh, kuen tekemistä ehdotuksista. Ne korostavat sitä, että otettaisiin käyttöön transaktiovero. Periaatteessa ei ole ongelmia, mutta tämä ei ole asianmukaista budjetissa 2012. Jören Färm, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensin suuret kiitokset Francesca Balzanille. Hän on valinnut hyvin viisaan lähtökohdan mietinnölleen. Se on lyhyt, konkreettinen, rakentava ja siinä on selkeä painopiste tärkeimmissä asioissa. Mitä ovat tärkeimmät kysymykset? Se, että EUn 2020 strategia ei pelkästään ole puhetta, vaan vakava yritys saada EU esittämään konkreettista roolia kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Budjetti on vain noin 1 prosenttia BKTstä, joka noin 2 prosenttia kaikista menoista, mutta sillä voi olla strateginen rooli nimittäin investoinnissa hankkeisiin, joita jäsenvaltiot itse eivät pysty hoitamaan tai jotka vaativat solidaarisuutta Euroopalta. Kysymys on tutkimuksesta ja kehityksestä, kysymys on infrastruktuureista, liikenteelle ja energialle. Kysymys on siitä, että voidaan toteuttaa sisämarkkinoiden todellinen potentiaali. Hyvin toimiva EUn, työ, EUn työmarkkinat ovat todellinen kasvulle ja kilpailukyvylle. Nämä yhteiset hankkeet maksavat. Ja siksi nyt on osoitettava, ennen kaikkea jäsenvaltioiden on nyt osoitettava, ennen kaikkea neuvoston ja jäsenvaltioiden, että tuleeko EU 2020 todellisuutta vai käykö sille niin kuin Lissabonin strategialle, että ne ovat hyviä ajatuksia, jotka haudataan kirjoituspöydän laatikkoon. Minusta vuoden 2012 budjetti tulemaan ratkaiseva tässä asiassa. Kiitoksia edustaja Färm. Seuraavaksi edustaja Haglund, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ei ole sunkaan helppo tehtävä esittää budjetin prioriteetteja. Minäkin sanoisin, että EU 2020 on johtotähti ensi vuoden budjetissa, koska kuten on todettu, meillä ei nyt ole varaa odottaa sitä, että toteutetaan 2020 vasta siinä vaiheessa, kun seuraavat rahoitus puitteet tulevat voimaan 2014. Ja tässä komissiollakin on suuri vastuu esittää sellaisia vastauksia esityksessään kesällä, että voimme tehdä näin niin, että voimme suunnata varoja strategiaan, jota tarvitaan. Muuten käy, kuten kollega Färm juuri totesi, että näitä ei toteuteta näitä tavoitteita, vaan ne jäävät jonnekin kirjoitusveden laatikkoon, mitä me kaikki sunkaan emme toivo olemme tehneet erinäisiä tarkistuksia. Mietintöön olemme olleet erittäin tyytyväisiä siitä, millä tavoin ne on sisällytetty ehdotukseen, joten tästäkin haluan kiittää esittelijää. Neuvostolle minun täytyy sanoa, että me varmastikin parlamentissa on katsottava sitä, mitä me tarkastelimme budjettia vuonna 2011, ja siitä syntyi konflikti, ja tätä olisi syytä miettiä. Mä varmasti on syytä miettiä sitä, miten me parhaalla tavalla voimme hyödyntää niitä resursseja, joita meillä on kenties miettiä säästöjä EUn budjetissa, mutta samanaikaisesti emme saa unohtaa sitä, että unionille on annettu valtavasti tehtäviä, jotka täytyy toteuttaa, jotka eivät toteudu itsestään. Ja saman aikaan meillä on myöskin tunne siitä, että neuvosto ajattelee, että ne toteutuvat itsestään, on, on, että resurssit suuntautuvat itsestään. Näin ei valitettavasti ole joten komission osalta toivomme, että voimme katsoa rakentavammin asioita ennen kaikkea käydä neuvotteluiden 2012 budjetista. Kiitoksia edustaja Haglund. Seuraavaksi edustaja Elis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää hänen mietinnöstä, koska, koska monina vuosina on keskusteltu suuntaviivoista. Tämä on kuitenkin sellainen, joka ei mene liikaa yksityiskohtiin. Mutta ennen kaikkea haluaisin sanoa, että minä ja ryhmäni ajattelemme pitää ottaa huomioon se, mitä Euroopassa tapahtuu muualla, eikä pitää tätä pelkästään Brysselin sisäisenä asiana. Sen vuoksi kohta 21, jossa sanotte, että meidän pitäisi katsoa negatiivisia prioriteetteja ja toimielinten säästöjä, että valiokunnat voisivat katsoa näitä prioriteetteja, on hyvin tärkeää mutta siinä on tehty hyvin vähän työtä tähän mennessä liittyen tähän haluun, joka täysin ymmärrän, että saataisiin lisää rahaa 2020-strategiaan ja lippulaiva-aloitteisiin, niin ei pitäisi katsoa pelkästään toimia, joihin liittyy rahaa, vaan että vahvennetaan yhtenäismarkkinoita. Siellä ei ole kyse pelkästään rahasta, mutta siellä, missä katsotaan raha-asioita, niin pitää katsoa, että missä voidaan saada aikaan säästöjä muulla budjetissa niin kuin katsotaan parlamentissa ja muissa toimielimissä, jos haluaa lisää rahaa, niin se voi ottaa niin, että säästää muualta. Tämä pitäisi olla tärkeä osa lähettämistapaamme 2012 budjettiin myöskin. Sitten lopuksi, kun katsotaan, että minkälaista vastuuta meidän pitäisi ottaa nyt säästämisen aikana, niukkuuden aikana, jos voimme ottaa säästöistä sinne, missä täytyy käyttää, niin silloin pitäisi jäädyttää 2012 menot. Olisitte Trypä, kolme minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Niin, me vihreätkin olemme sitä mieltä, että kun varoja on vähän ja on tarvetta olla tarjota tiukkaa politiikkaa, täytyy antaa vastauksia, koska meidän työn jäsenvaltioissa vähentää velkoja. Euroopan tasolla kuitenkaan ei, koska me emme saa edes tehdä velkaa. Mutta poliittinen viisaus on juuri siinä, että ei pelkästään vähennetä velkaa, vaan että löytää tasapaino siinä, että myöskin samanaikaisesti, samanaikaisesti investoidaan todellisiin tulevaisuuden hankkeisiin niin, ettei vaaranta omaa taloutta. Tämän täytyy myös olla suuntaviva Euroopan budjetille 2012, että löydetään tämä tasapaino. Samaan aikaan Euroopan budjetin osalta viime vuosina me olemme tehneet sitoumuksia, jotka liittyvät rakennerahastoihin ja jotka tulevina vuosinakin on rahoitettava. Minusta Rova Baltsanin lähestymistapa, se, että otetaan painopisteet EU 2020 strategiasta, siis se, mihin Euroopan matka suuntaa, otetaan vakavasti. Silloin tarvitaan lisää varoja ilmastonmuutospolitiikkaan, ilmastonmuuttumista vastaan, että nopeammin siirrytään uusiutuvien energioiden käyttöön ja että löytään enemmän rahaa koulutukseen ja tutkimukseen Euroopan tasolla. Ja tästä on pidettävä kiinni, tätä ei saa vaarantaa. Minusta on myös oikein, miten Euroopan talouden ohjausjakson välinettä käytetään niin, että jäsenvaltiot ja Euroopan budjetti, siis 28 budjettia kokonaisuudessaan, toimivat EU 2020-strategian mukaisesti, mutta rahaa täytyy myös käyttää enemmän. Jos me nyt tarkastelemme väestön kehitystä, anteeksi, demokraattista muutos tulkki korjaa arabivaltioissa, silloin eurooppalaisena meillä on intressejä siihen suuntaan, että kansalaisyhteiskunnat ja demokraattinen, demokraattiset rakenteet, jotka johtavat parlamenttiseen demokratiaan, vaativat tukea. Ja tätäkin varten me tarvitsemme joustavasti käytössä olevia varoja ja niin, että saamme edistettyä demokratiaa omien etujen mukaisesti maailmassa. Vihreänä edustajana haluaisin myöskin sanoa Japania ajatellen ja sitä ajatellen, missä voidaan säästää. Me vihreät olemme sitä mieltä, että ITER-fuusioreaktorin osalta voimme tehdä säästöjä, koska me emme tiedä, mihin laittaa eh, ydinjäte, miksi käyttää näin paljon rahoja tämän, näiden varojen käyttämiseen sen sijaan, että Euratomin varat suunnattaisiin atomienergiasta irtautumiseen ja nopeampaan siirtymiseen uusiutuviin energioihin. Me kaikki tiedämme, että jos ajattelemme yhdistyneitä kansakuntia ja ilmastopolitiikkaa, silloin meidän tapamme tuottaa energiaa täytyy muuttua. Ja myös Euroopan budjetin 2012 täytyy osaltaan edistää sitä. Toivottavasti meillä on myös voimaa seuraavissa rahoitusnäkymissä ottaa tällaisia laadullisia muutoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Portas, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies. Me keskustelemme tulevan budjetin suuntaviivoista tänään. Ulkopuolella kymmenet tuhannet työntekijät ovat lähteneet kaduille välittääkseen hyvin selkeän viestin säästöpolitiikka oikeastaan kuristaa ja tappaa taloutemme ja kutistaa elinolosuhteita kansalaistemme näkökulmasta. Talousmalli on ikään kuin ylhäältä päin pakotettu ja siinä on sanktioita mukana, mutta ei tämä ole mikään tae siitä, että me saisimme kestävää kasvua ja lisää työllisyyttä. Eurosopimus, jonka hallitukset nyt sopivat, on sopimus, joka menee palkkoja ja eläkkeitä vastaan ajatuksena. Nimenomaan työntekijät joutuvat maksamaan laskun tästä kriisistä. He eivät olleet sen aiheuttajia, mutta he maksavat. Meidän pitäisi kuunnella näitä mielenosoittajia. Euroopan unionin budjetin näkökulmasta tästä tulee mieleen pääkysymys, joka on se, mikä on julkisten investointien rooli talouspolitiikassa. Nyt sanotaan, että me tarvitsemme nolla budjetin kasvua nolla prosenttia. Jäsenvaltioiden hallitukset sanovat, että tämän säästö säästöjen aikaan saamiseksi tarvitaan todellakin nolla budjetti, mutta tämä on kyllä väärä vastaus. Ja se liittyy tämänpäiväiseen keskusteluumme. Se on väärä vastaus hyvin selkeistä lukuisista syistä. Ei ole mahdollista toteuttaa säästöpolitiikkaa, joka on yhtä tiukkaa kuin kansallisella tasolla ja samanaikaisesti sanotaan, että säästöjen takia kansallisesti tarvitaan pienempiä ja heikompia unionin budjetteja. Tällaisen järkeilyn seurauksena voidaan todeta vain se, että eh, sekä Euroopan tasolla että kansallisesti investointeja on yhä vähemmän ja tämä tarkoittaa suurempaa työttömyyttä hyvinvointivaltion rapauttamista yhä enemmän. Tästä me keskustelemme tänään, kun puhumme 2012 budjetista. Me toimimme niitä vastaan, jotka katsovat, että kriisi eh, vain lisää eroa, eroja eh, kansan välillä ja tästä on tulossa pysyvää politiikkaa. Me äänestämme tyhjää tästä mietinnöstä, koska vaikkakin se on täynnä hyviä aikeita, niin ei se äh, tarjoa meille mitään selkeää vastausta niihin haasteisiin, jotka meillä nyt on edessämme. Työelämän haasteet. Edustaja Andreasen, yksi minuutti. Kiitoksia, arvoa puhemies. Tämä mietinnön heikkous on se, että se ei ota huomioon näitä huomioita, jotka tilintarkastustuomioistuin teki vuosikertomuksessaan. Meidän pitäisi muistaa, että ainoa käytettävissä oleva tieto, joka kertoo tehokkuudesta ja integriteetistä, jolla rahoja on käytetty, on juuri se. Kun yritetään perustella, että budjettia kasvatetaan, että se pohjallisi 2020 strategia, joka veisi meidät pois kriisistä, sillä ei ole uskottavuutta, kun katsotaan sitä, miten Lissabonin strategia täysin epäonnistui uhka, ja se uhka todellakin on, että kun EU-budjettia pienennetään, että sillä olisi haitanollinen vaikutus eurooppalaiseen solidaarisuuteen ja taloudellisen kehityksen tahtiin jäsenvaltiossa on sellaista, jossa ei oteta huomioon kriisin vaikutusta Euroopan kansalaisiin. Brittiveronmaksajien puolesta vetoan Cameroniin, jotta ei pelkästään jäädytetä, vaan selkeästi pienennetään budjettia mutta en odota siltä kovin paljon tältä toiveelta. Nyt edustaja Wertman, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, Paltsaanin työhön otan kolmessa kohtaa kantaa. Ensinnäkin mietintö budjetista 2012 olettaa, että saadaan aikaan parempaa talouspolitiikan koordinointia budjetin ja 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Tässä on kaksi johtoajatusta ensinnäkin koulutustason parantaminen ja sosiaalisen integraation parantaminen, mikä on minulle ydinasia Euroopan tulevaisuuden osalta. Toiseksi siinä otetaan esille, että täytyy saada aikaan parempia synergiaetuja julkisten investointien EUn rahoista ja jäsenvaltioiden rahoista välillä. Ja enemmän koordinaatiota, parempi justeeraaminen ja että keskitytään yhteisiin järkeviin tavoitteihin, sitä pitäisi tukea, jotta voitaisiin saada tässä aikaan tuloksia. Kolmanneksi ilmastosuojelu. Kun otetaan huomioon Japanin katastrofi, niin täytyy tehdä kaikki, jotta voidaan siirtyä uusiutuviin. Aktiivinen ilmastopolitiikka ja ympäristöystävällisten työpaikkojen saavuttaminen auttavat ilmastonmuutosta, mutta niillähän on positiivinen vaikutus myöskin sosiaalipolitiikan alueella. Ja sitten sökönä pohjalla haluaisin muistuttaa siitä, että EUn budjetti ei voi olla alijäämäinen. Sen vuoksi täytyy ottaa huomioon, että se on vain 2 prosenttia julkisista menoista EU:ssa. Seuraavaksi muut puhujat. Edustaja Kariga, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan aloittaa kiittämällä esittelijä kollega Barsania joustavuudesta, joustavuudesta siksi, että alkuperäinen ajatus ei suinkaan ollut, että käytäisiin tällaista keskustella, mutta tämä on hyvä ajatus, koska tämä osoittaa ne prioriteetit, jotka täytyy ottaa huomioon neuvoteltaessa budjetista seuraavien kuukausien aikana. Haluaisin tarttua kahteen perustavanlaatuisen kohtaan budjettikuriin. Se ei ole periaate, se on väline. Se on väline, jolla voidaan saavuttaa budjetti, joka olisi todella uskottava ja joka johtaisi siihen, että ei kuluteta enemmän kuin on mahdollista. Ja tämä on aiheuttanut moniin vakaviin poliittisiin ongelmiin. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että meidän ei tarvitse käynnistää budjettimenettelyä, koska ei ole kysymyksiä, jotka liittyisivät monivuotisen rahoituskehykseen. Ajattelen esimerkiksi sitä, että tarvitaan laajemmat rahoituspuitteet, joissa luonnollisesti yritän, yritän ottaa tähän keskusteluun mukaan. Ainoa asia, joka tällä hetkellä on se, että sanotaan tässä strategia neuvotteluihin neuvoston kanssa. Meillä on kokemus viime vuodelta, mitä tapahtuu, kun budjettimenettely, joka on vuotoinen asia, menettely, jossa on yksi käsittely, otetaan käyttöön välineitä ja ajatuksia, jotka kuuluisivat laajempiin puitteisiin. Lopuksi oli haks, haksrikko, ja kuten vuonna 2011 silloin syntyy maksun taso, josta komission jäsen tietää vallan hyvin, että ne eivät riitä välttämättömiin menoihin seuraavina kuukausina. Seuraavaksi edustaja Jäljellä kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! puhemies, hyvät naiset herrat, hyvä komission ja Selle Domski. Keskustelemme tänään siitä, että täytyy säästää, kun on velkakriisi, joka jäsenvaltioissa on. Ja kollega Tryppel ja muut ovat oikeasti vi- viitanneet siihen, että tämä velkakriisi saavuttaa meidät vain välillisesti, koska EU-budjetissa ei voi olla velkaa. Mutta kollegat, meillä on nyt sitten EU-ssa tätä kuristuspolitiikkaa, ja jos katsotaan EU-menoja, se on 2 prosenttia kaikista julkisista menoista, kaikista, ottaen huomioon kaikki 27 jäsenvaltiota, niin eihän siinä mitään kuristuspolitiikkaa tehdä. Ja kyse on symboleista. Symboleista. Ja jäsenvaltiossahan puhutaan, että että kun laitetaan EU-budjettiin rahan, niin että se häviäisi johonkin mustaan aukkoon. Ja siinä ei oteta ollenkaan huomioon sitä, että nämä määrärahathan myös virtaavat takaisin jäsenvaltioihin. Ei tietysti yksi yhteen, koska ei Eurooppa ole mikään säästökassa. Harjoitamme solidaarista politiikkaa niin, että ne, jotka ovat vähemmän kehittyneitä, niitä tuetaan, mutta on niin, että esimerkiksi Nordrhein-Westfalenissa minun osavaltiossani kaikki työmarkkinavälineet, joita siellä käytetään, niin Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa niitä osarahoituksella. Ja katsotaan sitä sitten, että miten jäsenvaltiot käyttävät eurooppalaista rahaa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta voi lukea, että hallintojärjestelmät, valvontajärjestelmät Euroopan rahojen käyttämisessä ne eivät toimi kunnolla. Voin lukea siitä, että takaisinmaksut väärininvestoinnuista rahoista ovat miljardin luokkaa. Ja luen myös siitä, että komissio, nyt sitähän voidaan kiittää siitä, että lähtee nyt siitä, että siellä missä on väärää hallintoa, niin maksut keskeytetään. Tätä tapahtuu myös Saksassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Neuvosto ei ole paikalla, se edustaa jäsenvaltioita. Ja minä vetoan nyt niihin, että että otetaan budjettiin tehokkuusvoittoja, niiden kautta pystytään käyttämään eurooppalaista vielä paremmin, ei enemmän, mutta paremmin. Tähän jäsenvaltiot voivat eh, antaa oman panoksensa. Seuraavaksi edustaja Jensen, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Balsania. Meillä on hyvin vaikea, vaikkakin mielenkiintoinen tehtävä edessämme tämän budjetin suhteen. Budjetti on sellainen, että meillä on monivuotisessa rahoituskehyksessä huomattavasti rajoituksia ja esimerkiksi maatalousrahoja on käytetty uusien aloitteiden rahoittamiseen – esimerkiksi energiasektorilla. On entistä vaikeampaa saada aikaiseksi näissä menoissa johdonmukaisia tuloksia. Olen samaa mieltä siitä, että ITER-hankkeen rahojen suhteen pitää ottaa huomioon se, mitä Japanissa tapahtui. Ja täytyy varmistaa, itsenäisyys, riippumattomuus fossiilisista polttoaineista muilla konstein. Meidän on löydettävä uusia tapoja vuoteen 2012. Komissio korosti sitä, että unionin budjetti ei ole samanlainen budjetti kuin kansalliset budjetit. Euroopan unionin on kunnioitettava omia maksujaan. Meidän täytyy maksaa ne rahat, jotka me olemme sitoutuneet maksamaan. Komissio toivoo, että meidän neuvottelumme olisivat tällä kertaa helpommat, yksinkertaisemmat. Me olemme vaatineet neuvostolta sitä, että se toimisi vähemmän typerästi meidän suuntaamme niin, että saisimme konkreettisempia tuloksia, jotka, jotta jotka ottaisivat paremmin huomioon konkreettiset tarpeet. Komissio korosti myös sitä, että hallintokuluissa on saatava aikaiseksi säästöjä. Komissio varmasti ottaa tämän aspektin huomioon, mutta tämä täytyy toteuttaa myös muissa toimielimissä kuin parlamentissa. Seuraavaksi Fasmon yksi minuutti. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, rozpočet Evropské unie pro rok 2000... herrat, Euroopan unionin budjetti vuodelle 2012 täytyy pysyä tasapainoisen budjetin traditiossa. Nämä sitoumusmäärärahat, jotka on vuoli 2011, niin sitä tilannetta ei voi toistaa. Ei voi olla sellaista tilannetta, että sillä olisi huonoja vaikutuksia EUn taloudelle. Jotta budjetti voitaisiin hyväksyä mahdollisimman nopeasti, niin täytyy ehdottaa järkevä budjettiehdotus ja tämä tarkoittaa nykyään säästöbudjettia koska jäsenvaltiot odottavat myös, että säästämisen aikana myös EU:ssa tehdään sitä vastaava budjetti. Jos tätä ei pidä mielessä, niin silloin menetämme uskottavuuttamme. Edustaja Ferreira, yksi ja puoli minuuttia. Niin osallistun tähän keskustelun osoittaakseni, että on vaihtoehto vasemmisto- ja oikeiston konsensukselle, joka ylipäätään on saanut aikaan sen, että olemme tässä kriisissä konsensus ei anna meille mitään ulospääsystrategiaa kriisistä. Väitetään väittää välttämätön vaihtoehto, joka merkitsisi syviä muutoksia EUn budjettipolitiikkaan, joka tarkastelisi uudella tavalla resursseja ja tavoitteita. Tällä hetkellä kaikki, mitä me teemme, on, että lisäämme eroa jäsenvaltioiden välillä, joten EUn budjetin täytyisi todella palvella jäsenvaltioiden talouksien lähentämistä. Sen pitäisi merkitä sitä, että hyödyttäisiin täysin kunkin jäsenvaltion potentiaalit ja sen pitäisi tarjota työpaikkoja, sosiaalista hyvinvointia, sen pitäisi vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Se pitäisi olla väline, jolla saadaan aikaa todellista sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Olemme sitä vastaan, että sosiaaliset palvelut muuttuvat vain taloudellisiksi hyödykkeiksi, jolla edistetään liberalisointia talouden uusiutuvalla sektorilla, jo tekee työpaikoista vaaran Tuvampia. Ja tämä on se, mitä tulee tapahtumaan EU 2020 strategialla. Tämä tie tulee vain lisäämään eroja jäsenvaltioiden välillä, eroja talouksien välillä. Ja tämä johtaa siihen, että rakenteiden työttömyys lisääntyy. Me ehdotamme uutta eurooppalaista strategiaa, joka on solidaarisuuden ja kestävän kehityksen strategia ja perustuu uusiin politiikkoihin talouden, sosiaalisten asioiden ja ympäristökysymysten alueella ja jota tuetaan yhteisön budjetilla. Siksi olemme tehneet erinäisiä tarkistuksia tähän mietintöön. Tämä yhteisön budjetti voisi todella palvella kehitysyhteistyötä, kehitystukea ja rauhaa. Se ei tukisi sellaisia sotilaallisia seikkailuja kuin nyt, seikkailuja, jotka rahoitetaan pitkälti EU-budjetista. Me haluamme kiireellisesti sitä, että EU-budjetti ottaisi täysin uuden suunnan. Seuraavaksi edustaja Morganti. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Puhemies, hyvät kollegat. Tämä mietintö luonnostelee suuntaviivoja budjettiin 2012, mutta minusta se kyllä näyttäytyy varsin sisällättömän, sisällättömänä. Siinä ei oikeastaan esitetä, mitkä Euroopan parlamentin todelliset prioriteetit ovat budjetissa. Meillä on tarpeita edistää EU 2020 strategiaa. Kenties tämä strategia on liian kunnianhimoinen ja laaja ja hajallaan. Meidän täytyy tutkia todellisia prioriteetteja tämän sisällä. Ei pidä unohtaa sitä, että kansalliset budjetit ovat säästöbudjetteja. Me emme kuitenkaan ole niin naiveja, että kuvittelisimme, että me voisimme tehdä paljonkin kompensoidaksamme näitä kansallisia säästöjä. Selkeämmät prioriteetit pitäisi saada ihan hyvin yksinkertaisessa muodossa, muutamalla sanalla. Ymmärrän, että tämä on yleismietintö, jossa on yleiset suuntaviivat, mutta se tapa, jolla tämä on laadittu, on lähestulkoon hyödytön. Seuraavaksi edustaja Hartung, yksi ja puoli minuuttia. Voorzitter, socialistisch collega Balzani toont met haar rapport vooral het volgende. Puhemies, sosialistikollega Balzani on laatinut mietinnön, jossa oikeastaan sanotaan, että se, mikä on hyvä, että sillä on hyvä myös kansalaisille. Kristillisdemokraattien sosiaalinen kikki sanoo, että pitäisi, olla, pitäisi antaa vihreä valo sille, että EU käyttää vieläkin enemmän rahaa. 3000 lisää euroa per jäsen, jolla voidaan sitten suostuttaa sateista päivää. Ja voidaan nähdä, että on TV-kanava. Siellä on satelliittiohjelma Galileo, joka tulee näyttää olevan rahan musta aukko. Sitten tullaan tänne ja puhutaan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. No, se ei varmaankaan ole totta se viimeinen kohta. Heitetään tämä roskakoriin tämä mietintö. Tätä eivät Euroopan kansalaiset odota. Siinä ei osata mitään kunnianhimoa säästää rahaa. Se vain johtaa rahan lisää tuhlaamiseen iän muuta pitäisi tulla viisautta, mutta tämän parlamentin kohdalla se ei päde. Edustaja on kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ehdottaisin hyvät edustajat nyt näisten viimeisten puheenvuorojen jälkeen, että meidän olisi palattava takaisin todellisuuden perustalle. Esittelijä ei ollut helpossa tilanteessa silloin, kun hän valmisteli asiakirjaa. Nimittäin emme vielä pysty puhumaan luvuista siihen asti, kunnes komissio osoittaa, minkälaisten puitteiden sisällä se kuvittelee seuraavan vuoden budjetin olevan. Voidaan puhua muista asioista, ja tässä esittelijä on hyvin ottanut esille kysymyksen siitä, että 2020 politiikkaa pitäisi sisällyttää budjetin puitteisiin. Saman aikaan päätös siitä, että ei Tässähän vaiheessa ei vielä puututa asiallisiin politiikan alueihin tai niiden tavoitteisiin. Tekee perusteluksi sen, että on esitetty joitakin kriittisiä kommentteja siitä, että asiakirja vaikuttaa hiukan tyhjältä. Kuitenkin olemme tästä vaikka varmasti yhtä mieltä siitä, että edelleenkin on äärimmäisen tärkeää se, että harjoitetaan kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka on nyt tulossa kohti syklin loppua ja nyt on suurimmat maksutarpeet. Ja haluaisin korostaa erityisesti sitä, että päinvastoin kuin mitä eräät muut ovat sanoneet, että nämä maksut eivät ole mitään rahan tuhlaamista, vaan sellaista varojen käyttöä, joka todella vie eteenpäin Euroopan asiaa, vie eteenpäin jälkeen jääneitä alueita ja niiden mahdollisuutta lähestyä muuta Eurooppaa ja parlamentin täytyy tietysti toimia kaikkia virheitä vastaan ja kaikenlaisia turhia varojen käyttöjä vastaan. Ja budjettivaliokunta on harjoittanut tätä kahdenlaista taistelua ja on harjoittanut yhteistyötä asioista vastaavien valiokuntien kanssa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Grelier, kaksi minuuttia. Oui, madame la présidente. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan kiittää esittelijää Rova Balzania hänen ehdotuksensa johtopä- äh, johdonmukaisuudesta. Tämä ehdotus välittää hyvin selkeän poliittisen viestin. Hän on täysin tietoinen niistä budjetin rajoituksista, joita, joita unionilla on. Sen takia parlamentti tekee sellaisen ehdotuksen, jossa otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset haasteet tänä päivänä. Jäsenvaltiot keskustelevat vain säästötoimien, lisäsäästötoimien täytäntöönpanosta. Parlamentti osoittaa sitoumuksensa äh, myös sitä kautta, että se huomioi miljoonat työntekijät kaduilla tänään sosiaalisesti ja taloudellisesti äh, epätasa-arvoinen tilanne jatkuu Euroopassa myös työttömyyden näkökulmasta. Yhteisön budjetti ensimmäistä kertaa vuonna 2012 huomioi tasapuolisesti eh, EU 2020 strategian haasteet. Me muistutamme prioriteeteistamme, koska 2020 strategiassahan nimenomaan pyritään 75 prosentin työllisyysasteeseen. Mutta tämä budjettimenettely on varmasti pitkä ja monimutkainen toisin kuin Lewandowski sanoi Ranskan lehdistössä jäsenvaltiot ovat jo nyt korostaneet lyhyttä aikaväliä. Siellä on kurinalaisuus ja tiukkuus etusijalla. Unionissa e, ei nähdä tapahtuvan mitään lisäarvoa tuottavaa toimintaa eikä kunnianhimoisen politiikan toteuttamista. Me taistelemme tämän puolesta. Budjettimenettely on jälleen kerran lyhyen aikavälin toteuttamista, eikä niinkään huomioida monivuotista kehystä on hyvin vaikea kehittää kunnianhimoisia politiikkoja kaikille toiminnan aloille näissä olosuhteissa. Meillä on maatalouspolitiikka ja toisaalta rakennepolitiikka ja tässä tietysti kansalaiset kärsivät, kun sieltä leikataan. Tämän takia haluan korostaa vielä komission jäsen sitä, kuinka tärkeä teidän tiedonantonne on omien varojen täytäntöönpanosta. Kiitos. Kiitos edustaja Krelje. Seuraavaksi edustaja Gerbandi. Yksi minuutti. Voorzitter, als je een huis laat bouwen, dan komen de hoogste rekeningen in de Puhemies, jos rakennetaan talo, niin suurimmat laskut tulee lopussa. Se tiedetään etukäteen ja sen vuoksi siihen se sovitaan ihan alussa. Ja näin käy Euroopassa. Monivuotisen ohjelmoinnin lopussa tulevat suurimmat laskut. Se tiedetään heti alussa. Ja nyt sitten joidenkin jäsenvaltioiden täytyy maksaa. Ja kuten Alankomaat, kun he eivät halua maksaa, niin ei sitä voida hyväksyä. Se on niin kuin rakentaisi talon ja sitten hyväksyy laskelmat ja sitten lopussa ei haluakaan maksaa. Tietysti säästöjäkin täytyy tehdä. Kohdassa 21 niin aivan oikein ottaa tämän esille, mutta maksut, laskut täytyy maksaa joka tapauksessa. Ei ole järkeä siinä, että hylätään se idea. Muuten annetaan äh, tilaa vain tällaisilla antieurooppalaisilla ajatuksilla. Edustaja Lamassur ei ole paikalla. Tämä on ihmeellistä budjettivaliokunnan näkökulmasta, mutta näin nyt on. Seuraava puhuja, edustaja Herzog, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät edustajat, vuoden 2012 budjetti on monivuotisen puitteiden kuudes budjetti. Siksi budjettiviranomaisen kaksi tahoa on saanut selkeän kuvan monivuotisten ohjelmien puitteista ja myönteisestä kehityksestä. Vuoden 2012 suuntaviivojen täytyy tehdä mahdolliseksi se, että toteutetaan unionin tavoitteet ja prioriteetit ennen kaikkea Euroopan 2020-strategian yhteydessä. Strategia edistää sitä, että Eurooppa voi päästä kriisistä vahvistuneena – se edistää työllisyyttä, innovaatioita, tutkimuksen ja kehittämisen edistämistä, samoin kuin energia-asioiden liittyvien tavoitteiden saavuttamista, samoin kuin yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden kohesion edistämistä. Tietysti 2020 strategia on vain uskottava silloin, kun sillä on asianmukainen rahoitus. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että parlamentti lukuisessa yhteydessä on ottanut esille tämän vakavan poliittisen asian. Jäsenvaltioiden ja neuvoston täytyy nyt saada ottamaan asian vakavasti kantaa. Emme me ymmärrä vähäisemmällä määrällä Eurooppaa sellaista maailmaa, jossa luonnon onnettomuudet ja talouskriisit tuhoavat miljoonien ihmisten elämän odottamatta, jossa tragedian vaikutus ei kosketa vain yksittäisiä valtioita, kansaryhmiä, vaan vaikuttavat valtaisiin alueisiin jopa valtamerien ylitse. Tarvitaan enemmän Eurooppaa, yhteisön välineiden tehokkaampaa käyttöä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Holmeier, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Budjetti 2012 on, äh, tulee aikana, jolla on hyvin vaikea taloudellinen tilanne 27 jäsenvaltiossa. Tästä syystä emme pysty saamaan aikaan sitä kaikkea, mitä haluaisimme. Tämä Baltsaanin mietintö mielestäni on kuitenkin kompromissi, joka voidaan hyväksyä. Haluan esittää muutamia kriittisiä huomautuksia kuitenkin. Enemmän rahaa ei tarkoita enemmän Eurooppaa, enemmän solidaarisuutta. Kyse on siitä, että saadaan toimeenpanon laatua parannettua rahojen käytössä ja sitä, että tavoitteet, joita haluamme saavuttaa, niin todellakin voidaan saavuttaa, eikä pelkästään kuluteta rahaa. Sitten potentiaaliset uudet omat varat, sitä täytyy käsitellä kriittisesti, koska se ei saa johtaa lisärasitteisiin kansalaisille, mutta ei myöskään siihen, että yritykset menettäisivät kilpailukykyään. Pidän myös tärkeänä, että ei painoteta aina sitä, että että EUn budjetti on vain 2 prosenttia, koska monet e, valtiot tietysti osarahoittavat sitä, että kyse on paljon suuremmista rahoitusvolyymeista, kun ajatellaan myöskin EU-ohjelmia. Pidän erityisen tärkeänä, että koulutus, tutkimus ja kestävyys ja talouskasvun kestävyys, että niitä viedään eteenpäin. Ja tätä tästä vasten pidän hyvänä, että suuret projektit, kuten ITER ja Jensinia, kiitän tästä huomauksesta, että ne saavat selkeän rahoituksen, selkeän hallinnoinnin, koska muuten amerikkalaiset menevät selkeästi ohi koska heillä on samanlaisia projekteja, eikä pitäisi laihata perässä Euroopassa. Edustaja Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin haluaisin onnitella edustaja Balzania hänen tekemästään työstä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö minulla olisi muutamia kommentteja mietintöön. Suuntaviivat, jotka juuri hyväksyttiin, ovat menosta liian yleisluontoiset. Nämä suuntaviivat ovat pikemminkin oikeastaan suuntaviivat EU 2020 strategialle kuin budjetille vuodeksi 2012. Toivon, että 2012 jatkamme työtä. Meillä on vielä aikaa meidän täytyy muistaa nuoria. Ja kuitenkaan mietinnössä ja suuntaviivoissa nuoria ei mainita sanallakaan, ei kertaakaan. EU e 2020 strategiaan keskittyminen tarkoittaa sitä, että kohesiopolitiikka on täysin unohdettu. Siitäkään ei ole ainuttakaan sanaa. Kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeä politiikan ala. ei sitä voida nähdä minkäänlaisena sopeuttamistoimena tai sopeutumisena. Ei voida toimia niin, että koheesiopolitiikka kärsii ja sieltä viedään rahat EU eh, e 2020 strategian käyttöön. Esittelijä ei sano sanakaan koheesiopolitiikasta, joka edelleenkin on äärimmäisen tärkeä. Vielä on kuitenkin aikaa korjata tämä tilanne vielä on aikaa vallata mietintö takaisin tältä kaappaukselta. Kiitoksia. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Edustaja Matera. Komissaario, kollegi. Desidero ringraziare... Kiitos komission sevät kollegat. Kiitos ensin esittelijälle tehdystä työstä. Vuoden 2012 budjetti ja vuoden 2013 budjetti, mm, niiden tulee palvella vakautta, menoja täytyy vähentää ja budjettien täytyy heijastella niitä summia, joita lyödään lukkoon seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Balzani puhuu vastuun tunteesta. Varoja täytyy säästää, täytyy toimia tehokkaasti, mutta kuitenkin niin, että varataan vähintään minimimäärä varoja EU 2020 strategialle, jotka ovat asioita, jotka olemme olleet hänen mietinnössään, kysymys siis tutkimuksesta, kehityksestä, innovaatiosta, kasvusta. Meidän kannalta nämä ovat erityisen tärkeitä. Euroopan unionin prioriteetit täytyy rahoittaa riittävällä tavalla, pitää siis huolehtia joustavuudesta eri otsakkeissa, jotta voidaan myös pystyä korvaamaan taloudellisten vaikeuksien vaikutuksia. Tietysti pitää olla myös riittävästi omia varoja budjetissa. En ole sen puolesta, että otetaan käyttöön transaktiovero, kuten GUE-ryhmä on esittänyt. Minä olen sen puolesta, että komissio tutkii syvällisesti, miten tällaiset kysymykset teknisesti voitaisiin käsitellä, jotta eurooppalaista lisäarvoa voitaisiin edistää. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ensin puheenvuoron saa edustaja Manka. Yksi minuutti. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rova puhemies, komissio sen kollegat. Euroopan unioni on asettanut itselleen viisi mitattavaa tavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Ne on ratifioitu myös jäsenvaltiossa. Ne antavat meille suuntaa. Euroopan menestys riippuu nyt toimeenpanosta. On kyse jäsenvaltioiden yksittäisestä vastuusta, että tuleeko suurempi työttömyys tai parempi työllisyys, että on vähemmän koulupudokkaita, niin että on yliopistoissa enemmän, suurempi osuus opiskelijoita, köyhyyden torjuminen, onnistuuko se ja pystytäänkö ilmasto-ongelma hoitamaan. Vaikka EU:ssa on sopimus, niin minun maani hallitus on päättänyt leikata operationaalisia ohjelmia. Tämä koskee moottoriteitä ja se aikoo neuvotella komission kanssa. Kysyisin komissiolta, miten te ja sitten komissio kollegiona tuetteko ajatusta, että mennään siihen suuntaan, joka ei ole 2020 strategian mukaista. Seuraavaksi edustaja Venova. Puhemies, hyvä komission sen budjetti on hyödyllinen väline Euroopan integraatiolle, siksi asenne on välttämätön kriisin aikana. Budjetti voi helpottaa hallitusten tiukkaa politiikkaa ja myöskin suuntautua pitkän tähtäyksen rahoitukseen. Tässä mielessä on hyvä, että tuetaan infrastruktuurien kehittämistä, mutta tämä ei suinkaan tämä rahoitusmuoto voi olla vaihtoehto eurojokokirjoille. Eurojokokirjat ovat oma kysymyksensä. Minä tuen niiden käyttöönottoa, koska se olisi looginen jatko integraatioprosessissa ja myöskin merkitsi integraatioprosessin syventämistä. Sen lisäksi on tärkeää, että pyritään katsomaan, miten voidaan pienentää budjettia. Tämä tietysti vaikuttaa myöskin solidarisuuteen taloudellisesti vaikuttaa lisäksi se, että että puhutaan pelkästään nettomaksajista nettovastaista ei heikentä integraation vaikutusta. Tästä kaikki jäsenvaltiot voisivat hyötyä. Minusta tämä optiikka on tärkeää ottaa huomioon myös keskustelusta käydään EU-budjetista. Seuraavaksi edustaja Paska. Kiitos puhemies komission ja sen hyvät kollegat. 2012 budjettiprioriteetit vaikuttavat tulevaisuuteen. Tästä syystä minun mielestäni meidän pitäisi pyrkiä jatkossa säästöihin. Meidän pitäisi niin ikään pohtia sitä, että me kuljemme kuukausittain Brysselin ja Strasbourgin väliä. Tämä ärsyttää ihmisiä. Veronmaksajien on maksettava tämä matkustelu. Se maksaa äärettömän paljon. Vuonna 2012 meidän pitäisi tutkia mahdollisuutta vähentää matkustamista tai ainakin muuttaa tapaa, jolla tämä toteutetaan. Lisäkysymys on EUn tai Euroopan museo tätä hanketta voitaisiin lykätä sellaiseen ajankohtaan, kun menee paremmin. Näin olisi mahdollista käyttää säästyvä raha EU 2020 hankkeeseen ja parantaa työskentelytapaamme. Kiitoksia. Edustaja Smolkova. Kiitos paljon. Haluan onnitella esittelijää, joka on kutsunut asioita oikeilla nimillä. EU 2020 budjetti ja eteenpäin, anteeksi 2012 budjetti eteenpäin pitää olla kunnianhimoinen, jos halutaan 2020 strategian tavoitteet saavuttaa päästä eri kriisistä ja kilpailla maailmanlaajuisesti. Budjettivaliokunnan ajatus siitä, että on tapaamisia kansallisten parlamenttien kanssa niin, että keskusteltaisiin kansallisista budjeteista vuodelle 2012 on hyvä. EU-budjetti ei voi olla vajeinen, se on vain 2 prosenttia julkisista menoista EU-ssa ja on selkeitä eroja kansallisten EU-budjettien välillä. EU-budjetissa halutaan investoida tulevaisuuteen. Neuvoston pitäisi tämä myös ymmärtää. Olemme kuulleet jo UK Ranskan Saksan edustajien pyrkivän jäädyttämään EU-budjetin, mikä varmaankin hidastaisi Euroopan kasvua. Seuraavaksi komission jäsen Lewandowski saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, vain kolme asiaa. 2020 strategiasta ja siihen sopeuttamisesta muutama kommentti Rova Baltsanin suuntaviivoista. Käynnissä oleva 2001 budjetti, 42 prosenttia menoista on osoitettu, tai voidaan katsoa, että ne palvelisivat 2020 strategiaa. Samoja ponnisteluja tehdään vuoden 2012 osalta, mutta me pyrimme tekemään muutoksia niissä puitteissa, joista sovittiin vuosia sitten – jotka olivat puitteet vuosille 2007-2013, mikä tietysti rajoittaa liikkumavaraa, joten sopeutuksen pitäisi tapahtua siis monivuotisen sopimuksen mukaisesti, joka on peräisin vuodelta 2006. Sitten herra Ellisille, myöskin herra Geyer ja Rova Holma ottivat asian esille, joka liittyi kielteisiin negatiivisiin prioriteetteihin. Olen pahoillani, mutta tämä on totta vuoden 2012 budjetista. Näin sen pitäisi olla. Nyt enemmän kuin koskaan myönteisten prioriteettien lisäksi meidän pitäisi tutkia, mikä ei toimi. Ja olemme katsomassa, mikä ei toimi, mitä ei hallinnoida kunnolla, jotta voidaan löytää säästöjä. Kysymys on siis myönteisistä prioriteeteista yhtä paljon kuin myös kielteisistä prioriteeteista. Mitä tulee hallintoon ja kuriin, se on välttämättömyys. Vastaukseni herra Hartongille, joka puhui rahojen tuhlaamisesta, hallintoa on vain 5,7 prosenttia koko budjetista Euroopan unionissa. Uskon, että tämä on parempi suhde, jos ajatellaan monien kuuluisien, monien alkumaiden hallintobudjetteja, jotkut Rotterdamin, jotka käyttävät kuuluisia varojen käytöstään. Sitten budjettien leikkaukset. Euroopan budjetti jossa ei ole vajetta. Sen osalta voida sanoa, että olisi väärinkäytetty julkisia varoja niin kuin myös jäsenvaltioissa. Siinä on oma logiikansa, kuten herra Gerbrandi mainitsi, mutta logiikka on ohjelmien kypsyydessä. Tämä ei ole mitenkään yllättävää. Tämä liittyy myöskin uskottavuuteen, budjetissa on uskottavuutensa, eli se, että maksetaan sitoumukset hyvin mutkikkaille tai loppuun saatetuille hankkeille. Tiukkoinakin aikoina on maksettava sähkölasku. Näin se on. Tämä liittyy uskottavuuteemme. Ja tässä on kysymys myös kohesiosta, investoinneista. Ja tämä saattaa myös olla vastaus joillekin niistä, jotka nyt ovat mielenosoituksessa parlamentin ja Berlemonin ulkopuolella. Kiitos komission jäsen. Keskustelun lopuksi edustaja Balsani. Nel corso degli interventi è ricorsa molte volte la parola responsabilità. Kun nyt olen kuunnellut puheenvuoroja, niin usean otteeseen siellä toistui sana vastuu. Minusta toimielimemme vastuu ennen kaikkea liittyy siihen, että ohjelmat on täytäntöön pantava järkevällä tavalla niin, että emme vain puhu palturia ja tyhjiä lupauksia. Täytyy tehdä se, mitä luvataan. Suuret hankkeet, jotka liittyvät EU 2020 strategiaan, ovat tärkeitä ja työllisyyden alalla on hyvin mitattavia hankkeita. Työttömyyden laskua on helppo mitata. Eli tässä meillä on hyvin kunnianhimoinen ja selkeä tavoite. On kriittisen tärkeää, että me aloitamme työn tämän prioriteetin saavuttamiseksi. Jos vain toistetaan sitä, että EU 2020 on liian laaja ja liian iso ja ei se sovi tämän budjetin puitteisiin, jos näin sanoo, niin niin vaara vain lisääntyy sille, että, että tämä epäonnistuisi. Kukaan ei sitä halua, eikä komissio, ei komissio eikä parlamentti. Jos muistan ensimmäisen tiedonannon oikein, niin siellä tuotiin esille myös se, että säästöt, kurin, budjettikuri ei ole mikään väline, vaan, vaan se on ikään kuin lisäys. Siihen täytyy suhtautua sillä tavalla. Meidän täytyy vakauttaa rahoitusta, menoja ja on löydettävä uusia lähestymistapoja budjettiin. Meillä on koordinointia kansallisten budjettien välillä ja meillä on Euroopan unionin budjetti. Uutta on se, että nyt meillä on ohjausjakso, joka tietysti hankaloittaa ensimmäistä puolta vuotta, mutta sitä kautta me saamme sitten synergiaa aikaiseksi kansallisten budjettien ja Euroopan unionin budjetin välillä. Minusta tämä on todellakin hyvin eurooppahenkinen väline. Se saa lisäarvoa, se saa enemmän hyötyä julkisista varoista. Se on sellainen metodi, joka toimii nimenomaan EU 2020-strategian puolesta. Tämä päättää keskustelun. Ehdotan, että istunto keskeytetään kello 11.30 saakka, jolloin jatkamme. Tapaamme hetken kuluttua.